Okay, can we, can... Voimmeko istuutua, jotta me näemme, ketä täällä on paikalla? Where is the machine? Okay. Okay, we, we let, let, let's have a test vote. Suoritamme koeäänestyksen tähän alkuun. Jos voitte laittaa kortin koneeseen, eli äänestys alkaa. Painakaa sitä onnellisuusnappulaa. Well, we'll find out in a minute. Yeah, I think that's the, that's the vote closed.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 vielä yksi kortti on äänestämättä. Ja kysyn siitä syystä, että ehkä koneessa on jotakin vikaa. Ovatko kaikki painaneet nappulaansa? Yeah, I'm, I'm a bit worried you got... Minua hieman huolestuttaa, koska 44 korttia, mutta 43 napin painallusta. Onko jollakin kone, jossa ei palaisi valo? Jo, ehkä joku täältä jo karkasi jonnekin. No niin, no äänestys on päättynyt. 38 on onnellista, yksi on tyytymätön ja neljä äänesti tyhjää. Eli ryhdymme nyt sitten äänestämään minun mietinnöstäni. En nyt tiedä, tulisiko minun edes johtaa tätä äänestystä, mutta tämä liittyy Euroopan kansantalouden tilipito- ja aluetilipiton järjestelmään eli 45 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, kompromissi A puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää ilmeisesti hylätty, mutta tarkistetaan, koska tulos vaikuttaa aika tiukalta. Tarkistus 51. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty hylätty 16 puolesta 27 vastaan. Suullinen tarkistus A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta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 hyväksytty 59 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? Tarkistus 59. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty hylätty. 28 puolesta 15 vastaan. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 61 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty, mutta tarkistetaan, koska kaikki kädet eivät nousseet. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy yksi EPP-ääni liikaa, mutta läpi tämä joka tapauksessa meni 33 vastaan 12. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? Tarkistus 22. Tarkistamme 20, tarkistuksen 22. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 28 puolesta 16 vastaan. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty aluevaliokunnan viisi puolesta vastaan tyhjää. Ilmeisesti hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Siis aluevaliokunnan tarkistus 5. Äänestys päättyy. Hyväksytty 31.11. Aluevaliokunnan kahdeksan puolesta. Puheenjohtaja korjaa aluevaliokunnan kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Aluevalikunnan 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 25 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? esittelijän mukaan esittelijä puoltaa. Tässä on viime hetken muutos. Siinä on nyt plussa esittelijän kohdalla. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 25 18. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Aluevaliokunnan yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty, J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Okay, let's have the... Eli sitten äänestämme tekstistä muutettuna ja suoritamme tämän koneäänestyksenä. Eli nyt meni ajastinkin päälle. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 41 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää ja voimmeko toistaa äänestyksen lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Äänestys alkaa. Äänestäkää edelleen. Yksi EPP-ääni liikaa, yksi ääni sieltä pois. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Äänestäjiä ei ole yhtä paljon kuin edellisellä kierroksella, mutta äänestys on päättynyt. 39 puolesta ei vasta ääniä ja kaksi tyhjää. Suurkiitokset ja haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja myöskin henkilöstö, jotka ovat tehneet eh, sihteeristössä kovasti töitä tämän eteen. Ja nyt siirrymme seuraavaan. Everybody, every, everybody. Niin, ovatko kaikki valmiita siirtymään Marian Taissenin yhteen yhteenveropohja mietintöön. No niin, ensinnäkin meillä on äänestystenä kokonaisuutena tarkistukset 14.39.59 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt sivu kolme, kompromissi B, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt hyppäämme sivulle 15. Tämä on mukavaa. Kompromissi C. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt sivulle 18. Yhtenä kokonaisuutena remove consolidation yhtenä kokonaisuutena. Kaikki puolesta vastaan. Sivu 18. Konsolidoitu yhtenäinen kokonaisuus. <clears throat> Tarkistuksia 101 jonnekin sivulla 25. Ja kysymys on siitä, että muutoksia, jotka liittyvät konsolidointiin. Eli puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tämä kokonaisuus hylättiin. Halutaanko tämä tarkistaa? Hyvä. Okay, open the vote. Äänestys alkaa. Tämä on tärkeä asia. Parempi olla varma. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 31, 12 äänin. No niin, Sivu 25. No niin. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100, tarkistus 147, 148, 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150, 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 14, Imko. Imko 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 157 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 158 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. 158. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ääni 24-20. Okay. <coughs> Control. Control. Tarkistetaanpa asiat turvissa. 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 160 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt seuraava sivu 189 puolesta. Se on rauennut. Joten 210-212 puolesta 189 raukeaa, Jean Paul. On kaikki kunnossa? 210. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 212 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 213 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 214 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 216 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 217 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 227 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 228 puolesta ja 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 230 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 231 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 245 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 249 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 251 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 252 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 254 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 255 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 256 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 256. Käsi oli vähän ylhäällä. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 16 puolesta 28 vastaan. 257 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 258 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 260 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 262 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 263 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 264 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 266 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 267 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 268 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 270 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 9 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Imko 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 274 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 275, 276, 7 ja 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 279 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 280 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 281 puolesta vastaan tyhjää hylätty hylätty. 282 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 283 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 284 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 285 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi E. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. <clears throat> Ja nyt sivu 32. <clears throat> Tarkistus 340. 41 ja IMCO 23. Itsen raukeavat kaikki. 369 370 ovat kielellisiä. 373 puolesta vastaan tyhjää. Uskon, että se oli hyväksytty, mutta tarkistetaan. 373. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 36 puolesta 4 vastaan. Melkoinen muutos mielissä. 379, 80, 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 390 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 imko puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hyväksytty. 391, 9394 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Marian. Uh, excuse voorzitter, uh, amendement uh, eh, 400 en the amendments 403 until 408, the amendementen 4 tarkist ehdotus 403-408. Olen itse asiassa ohjeistanut teitä väärin. Meidän tulisi äänestää näitä vastaan ja kerron teille miksi. Tässä on kysymys delegoiduista säädöksistä ja me annamme mandaatin komissiolle ja tässä tarkistuksessa pyydetään sitä, että parlamentin tulisi olla asioiden käsittelyssä samalla tavalla mukana ja tämä tarkoittaa sitä, että me joudumme vastuuseen kaikista näistä teknisistä yksityiskohdista ja minun mielestäni meillä ei ole tällaiseen minkälaista kapasiteettia eikä toimielinten välinen sopimuskaan tällaista salli. Eli minä vastustan tätä Eli en tue tätä, mutta valiokunta saa itse päättää, ajatteleeko tästä samalla tavalla, mutta minun ohjeeni olisi, että äänestettäisiin vastaan. Siis tässä tulisi olla miinus eikä plussa. Oh oh neljällä kolmesta neljästä kuuteen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljällä seitsemällä kahdeksan puolesta vastaan 7.08 kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 409 ja Imko 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 410, se on kielellinen kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 28 imko puolesta vastaan tyhjää hylätty. 421 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 425 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten 17 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Yksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja imko yksi raukeaa. 20 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 21 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 23 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 25 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 28 raukeaa, 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Imko 3 puolesta vas- vastaan tyhjää hylä- hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 4 puolesta vastaan se raukeaa. Se raukesi. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa neljä? Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 26-18 äänin. Imko 5 raukeaa. Meidän viisi esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sama sisältöinen kuin Impo 6. 52 puolesta va- raukeaa. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 raukeaa. 62 ei. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63, 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 68 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 69 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 70 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 72 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 73 Imko 7 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 74 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 76 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 77 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ku, kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Imko kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta, vastaan, tyh, tyhjää, hylätty. Imko 10 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 daukeaa. Imko 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 29 samalla kertaa. Tarkistetaan. Marian. Sorry, President, but I think there is a mistake on the vote tässä äänestyslistassa on virhe. 89 raukea, koska me äänestimme kompromissi Fn puolesta. Tämä on tarkistus, jossa pyydetään tarkistuslauseketta kolmen vuoden jälkeen ja me äänestimme jo siitä, että me haluamme tarkistuslausekkeen viiden vuoden päästä. Eli IMKon 91 raukeaa. Niin me äänestimme 11 ja 90, 29. No niin, me siis tarkistamme IMKO 11 ja tarkistus 89, jotka ovat samansisältöisiä. Me siis tiedämme kaikki nyt, missä ollaan menossa. So keep voting. Lot of you to vote. 11, IMCO 11. IMCO 11 ja Ulle Schmidtin 89. Äänestävätkö kaikki enää äänestäjiä? Äänestys päättyy. Äänestys on päättynyt hyväksytty 30-13 äänin. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestämme tekstistä muutettuna. Teemme tämän koneelle äänestyksenä. One too many EP. Yksi EPP liikaa. No niin, kiitos kaksi otti nyt korttinsa pois. Äänestys päättyy. 35 puolesta 7 vastaan, yksi tyhjää. Ja nyt sitten äänestys lainsäädäntöpäätösasemasta koneäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 35, 7, 1 äänin. No niin, onnittelut Marian ja onnittelut muillekin. Philip, yes. Yeah. Philip. Chair, in a spirit of... Puheenjohtaja avoimuuden nimissä lupasin esittelijälle kutsun päivälliselle. En tiedä, onko tämä korruptiota, mutta halusin vain kaikkien tämän tietävän. Uh, President, I accept the invitation of Philip. That's... Hyväksyn Filipin kutsun ensinnäkin ja toiseksi minä olen todella <clears throat> erityisen kiitollinen kaikille kollegoille. Tämä oli hyvin vaikea asia. Meillä oli 400 tarkistusta. Lähtökohdat eri poliittisissa ryhmissä olivat hyvin erilaisia. Kuitenkin keskustelimme, teimme kompromisseja ja uskoakseni tulos on todellakin katsomisen arvoinen. Olemme antaneet kunnianhimoisia toimia komissiolle jatkaa eteenpäin tämän asian käsittelyssä, koska tässä on paljon tehtävää neuvoston työryhmissä, jossa ei ole helppo löytää yksimielisyyttä, mutta me kuitenkin tarvitsemme tätä verotusasioissa. Joka tapauksessa kiitos kaikille varjoesittelijöille, kaikille kollegoille. Uskoakseni me kokonaisuudessaan pystymme tekemään erittäin hyvää työtä. Thank, you very much. Kiitos Tämä oli laaja enemmistö ja olen varma, että neuvosto pitäisi huomata tämä. Nyt me menemme eteenpäin. Niin, pieni hetki vain. Oh, right. Okay. Okay. Right, Liam. Ah, euh, niin, haluaisin vain kiittää kiittää ryhmän nimissä, sosialisten nimissä Marian Tiseniä, jos hän nyt kuuntelee minua. Niin, anteeksi, meillä on jotakin ongelmia täällä tulkkauksen kanssa. Niin, meillä on täällä nyt hassuja tulkkausta joku muu kieli kuin englanti tulee minun luureistani. Niin, parempi. Niin, Leon. Niin, halusin vain kiittää Marian Tiseniä tästä erinomaisesta työstä ja myös hänen avoimesta mielestään, koska ei ollut ehkä itsestään selvää saada tällaista kompromissia aikaiseksi ja tämä on hyvin laaja kompromissi ja tämä on hyvä vahva merkki parlamentilta neuvoston suuntaan. Kiitos. Okay, thank you very much. Niin, kiitos. Nyt menemme eteenpäin. Omnibus 2, tämä, tässä on pieniä, pieniä muutoksia. Eli tässä lopussa ei ole tätä äänestystä tekstistä kokonaisuutena, mutta kuitenkin käymme läpi tämän äänestyksen. Eli toivottavasti teillä kaikki huomatte, kun pääsette tähän kohtaan. Eli tarkistus yksi siitä ei äänestetä, se on tekninen tarkistus, sitten 25 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta, 27-31, näistä ryhmänä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 32 on vedetty pois, 33-35, viiva 45 ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 315 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 383 puolesta vastaan tyhmää hyväksytty 403 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 46 puolesta, 46-48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta 51 ja 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50. Niin, ei. Otan lasit pois. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt en näe teitä. Täällä pitää laittaa lasit takaisin päähän. 56-58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 335 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 ja 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 340 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 342 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 342. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty. 73 ja 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 343 puolesta vastaan hyvä, tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 345 siitä ei äänestetä. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 347 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissit J ja K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kahdeksan 78 kahdeksankymmentä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 raukeako tämä? Eli äänestetään 371 puolesta vastaan tyhjää. Anteeksi, siis 371 äänestetään puolesta vastaan tyhjää Tämä ei ole ihan selvä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 375 puolesta vastaan tyhjää. Se on ehkä hylätty, mutta tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hylätty. 18 puolesta, 22 vastaan ja 81 puolesta. 81 ja 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83. Tässä on suullinen. Tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli tämä seuraava raukea 373 kaikki puolesta. Eli tämä siis raukeakin 84-85 puolesta. Ja 87 myöskin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli nyt menemme 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91-97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 377 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta, anteeksi, 98-109 puolesta vastaan tyhjää. En ole aivan varma, mitä siellä vasemmalla tapahtui. Eli 98-109, eli se hyväksyttiin siis. 378 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 379 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 380 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 381 puolesta vastaan tyhjää. Se on ehkä hylätty, mutta tarkistetaan. 381, onko, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hylätty. 15 puolesta 27 vastaan. 382 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi L. Suullinen ää, tarkistus puolesta Niin, siellä tapahtui jotakin hämminkiä. Puolesta vastaan tyhjää. Olen hämmentynyt, mutta se on varmastikin hyväksytty. Sitten mennään kompromissiin niin. Kompromissi M. Kompromissi M. Siinäkin on suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi M itsessään ilman suullista tarkistusta puolesta ty- vastaan tyhjätä hyväksytty. Yksi, kolme, viisi. Ja siitä eteenpäin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli 407 seuraavaksi puolesta vastaan. Ei. 407. 407 sivulla 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153-157 puolesta yksi viisi kolme yksi viisi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää

Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 422 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi kahdeksan kahdeksan, yksi kahdeksan yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 191-200 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 435 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 211-228 ja 436 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten menemme kompromissin 2V. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 230-236 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä kolme seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi kolme seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi kolme kahdeksan viisi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 263-270 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 271 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli juuri ykkönen raukeaa. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi seitsemän yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi kahdeksankymmentä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 282 ei anteeksi. Kompromissi AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 282 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 283 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.

288 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 289 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 290 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 291 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 292 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 293 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 294 raukeaa ja seuraava myöskin, neljä on vedetty pois, 296 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 297 on sama,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 Eli äänestetään 300 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 301 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 33 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 15 puolesta. Se on rauennut. 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 305 raukeaa 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 306 puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa 306? Täällä on yksi EPP liikaa. Voisiko joku poistua? Yksi EPP liikaa. Hyvä, kiitos. Ovatko kaikki äänestäneet? 19 puolesta 22 vastaan, eli hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 307 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 309 puolesta vastaan, tyhjää, vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta yritetään uudestaan. 310 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 310. 310. 310. 310. Niin, siellä on nyt jotakin hämminkiä. Kolmesta kymmenen. Täällä esit... Should we start again? La, la question, la question. Rouva puheenjohtaja, meidän täytyy nyt tietää, mistä tekstistä me äänestämme. Jos me äänestämme 309, niin EPP on puolesta, mutta jos me äänestämme 310, niin EPP on vastaan. Eli mistä tekstistä tässä nyt äänestetään? Okay, Right, I'll clarify. Niin, eli me äänestämme tarkistuksesta 310. Esittelijän luettelossa on merkki vastaan ja meillä on yksi EPP liikaa täällä. Eli yksi EPP-jäsen pois. Kiitos. Eli ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hylätty. 20 puolesta 23 vastaan. 311 puolesta vastaan tyhjää. Se on hylätty, mutta tarkistetaan. Ehkä se ei olekaan hylätty. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 312 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se on selvä. Sitten meillä on suullinen tarkistus johdantosakapäistä 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 313 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestetään tekstistä muutettuna, tehdään tämä sähköisesti. Vote on the text a... Äänestetään tekstistä sellaisena kuin se on muutettuna. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 38 puolesta, 5 vastaan, ei tyhjiä. Sitten äänestys lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Äänestys alkaa. Keep going. Jatkakaa. Keep going, hang on. Äänestäkää vielä. Niin yksi EPPn jäsen liikaa. Kiitos. Äänestys päättyy. 37 e puolesta viisi vastaan, ei yhtään tyhjää. Sitten... Um, okay. Kiitos erittäin paljon ja onnittelut esittelijälle. Um, that, that was quite a difficult vote. Tämä oli suht hankala äänestys. Olkaapa hyvät. Meillä on vielä asioita hoidettavana, joten olkaapas hiljaa esittelijä. Aivan lyhyesti. Minä haluaisin sydämellisesti kiittää kaikkia varjoesittelijöitä. Tämä oli hyvin vaativa mietintö, hyvin tekninen mietintö. Uskoakseni me saimme harjoitettua hyvää yhteistyötä ja tulos sinänsä on minusta ilahduttava. Sydämelliset kiitokset kaikille varjoesittelijöille hyvästä yhteistyöstä. Okay. Right, thank you very much. Suuret kiitokset. Odottakaapas nyt hetki, emme ole vielä päässeet loppuun. Sven haluaa vielä puheenvuoron ja sitten minun täytyy vielä antaa esittelijöille puheenvuoroja. Dear colleagues, uh, I would... Hyvät kollegat, minä myös haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja enemmistöä erittäin hyvästä yhteistyöstä. Suurin osa kompromissitarkistuksista hyväksyttiin yksimielisesti Kuitenkin prosessin aikana tapahtui ennennäkemättömiä asioita tässä valiokunnassa. Ensinnäkin varjoesittelijöissä oli enemmistö, jolla oli hyvin vahvoja kantoja tietyissä asioissa, esimerkiksi matching premiumin kohdalla – ja vaikka tieteellinen näyttö osoitti toiseen suuntaan, niin päätettiin toisin. Me järjestimme tästä workshop-työryhmän ja tästä asiasta on myös kirjoitettu paljon. Eli me otamme nyt lisää riskejä vakuutusyhtiöiden vakavaraisuuden suhteen. Ja tästä syystä en loppujen lopuksi voinut tätä tukea, vaikka suurimmaksi osaksi tuimme tätä. Minun täytyy myöskin sanoa, että oli aika odottamatonta, että kompromissitekstit, jotka parlamentissa hyväksyttiin, niin niitä sitten kaikissa neuvottelujen vaiheissa käsiteltiin teollisuuden alalla. Ja on aika lailla epätavanomaista, että mielenmuutos parlamentissa vuodetaan julkisuuteen ennen kuin asia esitetään varjoesittelijöille. Ja minun mielestäni Näistä ei tule syyttää esittelijää. Hän on aina kohdellut meitä asianmukaisella tavalla, mutta tapahtui asioita, joista täytyy keskustella koordinaattorien kokouksessa. Ja toivon, että kriisi ei pahene äidyn niin pahaksi, että veronmaksajille syntyy lisäkustannuksia sen takia, että me heikensimme vakavaraisuusjärjestelmän suojakeinoja. Minun mielestäni tämä oli lobbausfestivaali, joka sitten sai parlamentin enemmistön kään muuttumaan ja tätä täytyy seurata keskuudessamme. Peter on myöskin pyytänyt puheenvuoroa. Haluan kiittää esittelijää erinomaista työstä, jota hän on tehnyt, ja se, että tämä muuttui tasapainoiseksi, järkeväksi paketiksi, josta lähes kaikki saattavat olla yhtä mieltä. Rehellisesti sanottuna, jos katsomme minkälaisia mutki, tarkkuuksia oli ensimmäisen tason tekstissä, joka esiteltiin oikeudelliseen arviointiin. Siitä oli tulossa hyvin politi- poliittinen trapetsi, tasapainoilu, operaatio. Olen kuullut kommentteja eri puolilta taloa, mutta suoraan sanottuna minun kokemukseni, kun on ollut 20 vuotta lähestulkoon tässä talossa, että kaikenlaista tapahtuu, mutta demokraattisesti valitussa talossa on tärkeää, että meillä on toimintaa valikunnassa, työryhmät ovat puhuneet, eivät kuitenkaan saaneet aikaan täysin tasapainoa, oli mielipideeroja. Ja jos tehdään tieteellinen analyysi siitä, mitä on tapahtunut, en kuitenkaan ole täysin vakuuttunut, että olemme kuitenkaan saaneet viedä kaikkia vastauksia, jotka tarvitsimme. Meidän kuitenkin pääsevä asiassa eteenpäin. Olen tyytyväinen siihen, että saamme aikaan kompromissin ja kiitokset esittelijä Baltsille ja varjoesittelijöille. Very much. I mean... Kiitokset meidän täytyy pitää mielessä se, että kun asiat palaavat ryhmiin, niin joskus mieli muuttuu ja saattaa olla hankala tietää tarkalleen, mihin suuntaan asiat sitten menevät, kun näin tapahtuu. Äänestys on nyt suoritettu. Äänet menivät voittopuolisesti puolesta. Ja nyt kysyn esittelijältä, haluaako hän lähteä kolmikantaneuvotteluihin, jotta päästäisiin mahdollisesti sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä. Ja jos näin, niin silloin se perusneuvottelumandaatti äh, annetaan ja neuvottelutiimi on valiokunnan mukaan tavanomainen äh, neuvottelutiimi, eli puheenjohtaja, esittelijä ja varjoesittelijät, mutta ehkä esittelijä itse haluaa tätä täsmentää. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin pyytää, että mahdollisimman pikaisesti. Käynnistäisimme kolmikantaneuvottelut neuvoston ja komission kanssa ja sen mukaisesti pyrkisimme mahdollisimman nopeasti viemään menettelyn päätökseen. Kiitos. Okay, thank you <coughs> very much. Hyvä, suurkiitokset. Voin vahvistaa, että 11. huhtikuuta olisi ensimmäinen kolmikantaneuvottelupäivä. Ja sitten sitten 29. marraskuuta, kun äänestimme eh, eurokolikoista, esittelijä on kertonut, että hän lähtee myös eh, neuvotteluihin, jotta sopimukseen päästäisiin ensimmäisessä käsittelyssä ja tässä noudatetaan eh, perusmenettelyä ja neuvottelumandaatti on se, mistä Ekonissa äänestettiin ja puheenjohtaja, esittelijä ja varjoesittelijät kuuluvat neuvottelutiimiin. Ja lopuksi haluaisin vielä muistuttaa teitä kaikkia palaamaan tänne kello 15. Käymme näkemysten vaihtoa komission jäsenen Barnierin kanssa. Kiitos. Jean-Paul vielä. Mikrofoni. Jos otetaan huomioon se, mitä hiljattaisissa kokouksissa on tapahtunut, niin haluaisin muistuttaa, aivan kuten te sanoitte, Parlamentin mandaatti on mietintö. Kolmikantaneuvottelu ei ole mahdollisuus asettaa kyseenalaiseksi sitä, mistä valiokunnassa on äänestetty, tai puol- jotta puolustettaisiin komission vähemmistökantoja. Sanon tämän sen takia, että tämä on ehkä jarruttanut neuvotteluja muissa asioissa ja lasken tässä puheenjohtajan varaan, jotta todellakin tätä mandaattia kunnioitetaan. No, esittelijän toimintaa en epäile, koska hän varmaankin puolustaa tätä juuri äänestettyä menettelyä. Thank you, Astrid. You asked... Astrid. Puheenjohtaja, olen täysin yhtä mieltä siitä, mitä herra Balt sanoi ja siitä, mitä äänestettiin. Halusin vain todeta, että minä en oikein ymmärrä herran Giegoldin äh, kiihtyneisyyttä. Hän, olen nähnyt, että hän on sosiaalisten liberaalien kanssa minun selkäni takana esittelijänä tehnyt kompromisseja eräästä mietinnöstä, joten minusta tämä kiihtyneisyys, sitä ei minusta pitäisi tässä mielessä olla lainkaan. Sometimes democracy can... Joskus demokratia on kivuliasta, mutta se on paras, joka meillä on käytettävissä. Me suurkiitokset tapaamme jälleen kerran, viisi, eh, jälleen kerran 15.